mutta meidän pitää varmistaa, että nämä varat käytetään tehokkaasti ja että ne käytetään mahdollisuuksien mukaan täysimittaisesti. Ja odottelemme sitten tähän asiaan liittyviä seurantatoimia. Kiitos. Lambert. Kiitoksia, Lambert. Ja sitten tämä keskustelu on päättynyt ja Tästä äänestetään puolelta päivin. Ja seuraavaksi esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle. Eurooppalainen hätänumero 112. Ja se, miten parlamentin päätöslauselmaa heinäkuulta 2011 ei ole pantu täytäntöön. Tällä on kaksi kysymyksen esittäjää. Ja ensinnäkin pyytäisin, että Call puhuu, Hall puhuu kaksi ja puoli minuuttia. President, I've used the 112 number. My assistant has used it too. I wonder how many other people here have. And when I... Niin, kun on täytyy käyttää niin. sitä. That I knew that it... Niin. But... Minä täytyy käyttää, että ne, jotka matkustivat toiseen EU-maahan, eivät tunteneet tätä numeroa. Eli meidän täytyy tehdä enemmän työtä ja edistää tämän puhelinnumeron käyttöä. Ja haluaisin komissiolta kuulla, mitä sä aikoo tehdä edistääkseen tämän käyttöä jäsenvaltioissa. Mutta suullisessa kysymyksessä haluaisin nyt keskittyä henkilöihin, joilla on vammaisia. Monet ihmiset eivät pysty käyttämään tätä numeroa, koska heillä on vaikka puheongelmia tai ovat heikkokuuloisia. Ja tällä hetkellä he eivät voi käyttää näitä pelastuspalveluita, koska tällä hetkellä 112 on vain äänipalvelu monissa jäsenvaltioissa. Ja äskettäisessä julkilausumassa Euroopan parlamentti kehotti, että 112-numero pitäisi kehittää vammaisten käyttöön. Ja vuosia sitten todettiin, että heikkokuuloiset ja kuurot eivät voisi käyttää tätä numeroa ennen kuin tulee seuraavan sukupolven 112-numero käyttöön. Ja tällainen palvelu voisi sisältää enemmän tietoja henkilöstölle, kun kyseessä on hätätapaus. Ja 2011 heinäkuussa Euroopan parlamentti myöskin pyysi varoja, jotta voitaisiin tukea näitä testausjärjestelyitä – jotka liittyvät internet-käyttöpohjaan, joka voitaisiin käyttää eri sovellusten kautta ja näin voitaisiin luoda seuraavan sukupolven 112-numero EU:ssa. Tällainen testausohjelma myöskin antaisi neuvoa sääntöjen osalta ja verkkopalveluiden toteuttajille, ja olisi hyvä, jos komissio voisi kertoa konkreettisista toimista, joihin on ryhdytty ja jotta voitaisiin edistää seuraavan sukupolven 112-numeron käyttöä Euroopassa. Ja myöskin aikataulu tämän tärkeän ohjelman rahoittamiselle. Kiitos. Much, Miss... Kiitoksia ja seuraavaksi Takkula, suullisen kysymyksen esittäjä. Kiitoksia rouva puhemies. On aivan totta, että tämä

toimeenpano, mitä tulee yksi yksi kahden toimeenpanoon jäsenvaltioissa. Tällä välin komissio on ryhtynyt lukuisen aloitteisiin tarttuakseen niihin asioihin, jotka parlamentti on ottanut esille. Olemme yhtä mieltä siitä, että komissiolla on roolinsa tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja edistä, sen edistämisessä, että yksi yksi kahta käytetään yhdessä. Varapuheenjohtaja Kallasin kanssa me olemme pyytäneet eh, liikenneyhtiöitä liittymään vuoden kestävään kampanjiin, jolla lisätään tietoisuutta mm, matkustajien piirissä, kun ne matkustavat eri jäsenvaltioissa. Tänä vuonna matkatoimistot ovat mukana tällaisessa aloitetiedottamisessa ja on myöskin matkojen järjestäjät Kreikassa on käynnissä videokampanja. Me olemme pyrkineet toimintaan myöskin muissa jäsenvaltioissa, joissa tietoisuus on alhaista. On tärkeää, että nopeasti päästään käyttämään häntä palveluita säätelyviranomaiset jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että määritellään kriteerit täsmällisyydelle ja luotettavuudelle, joka liittyy siihen, mitä voidaan paikallistaa soittaja. Se, että otetaan huomioon se, että on jatkuvaa asiantuntijatyötä CPTssä, komissio työskentelee jäsenvaltion kanssa yhdessä, jotta voidaan luoda yhteinen käsitys siitä, mitä ovat vaatimukset, jotka liittyvät näihin kriteereihin. Seurantana viime vuoden 112 raportille Neli Cruisin yksiköt yhdessä jäsenvaltion kanssa ovat kehittäneet joukon avain suoritusindikaattoreita, joilla pyritään helpottamaan tiedon ja toimeenpanon vertaamista, mitä tulee yksi yksi kahden toimeenpanoon. Lähti viime vuoden pilottitoimista. Me pyrimme nyt uudelleen keskittymään raportointiin keveistä. Me pyrimme saamaan aikaan enemmän vertailua vertailukelpoisuutta siinä, miten tämä hätäpalvelut toimivat eri maissa. Todetaan myöskin riippumatonta vertailua siinä, miten arviointia siinä, miten tätä palvelua toteutetaan, ja myöskin käänteisen yksikasjärjestelmän toteuttaminen on asia, joka kuuluu pitkälti jäsenvaltioiden tehtävään. Siksi pitäisi olla foorumi, jossa vaihtaa tietoa parasta käytänteistä ja asiantuntijaryhmä, on olemassa muun muassa juuri tätä varten. Uusi vastaperustettu projekti on osaltaan antanut huomattavan panoksen siihen, miten voidaan parantaa palvelun saattavuutta. Pilottihankkeet viides jäsenvaltiossa ovat osoittaneet, miten eh, pitkälti on päästy eteenpäin. Teksti, video eh, ja saatavuus 112 ja myöskin standardisointiponnisteluja on lisätty ja niitä on käynnissä. Thank you, Commissioner. And now Kiitoksia ja sitten poliittisten ryhmien edustajat ja ensimmäisen puheenvuoron saa kollega Schwab EPPn nimissä. Ja, Frau Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä olen yksi tämän suullisen kysymyksen, olen kiitollinen tämän suullisen kysymyksen esittäjille. On hyvä todellakin ottaa huomioon se, mitä kollegat Ratti ja kollega Tuun ovat sisämarkkinavaliokunnassa muutama kuukausi sitten ottivat esille erässä aloitemietinnössä. Me puhuimme aiemmin digitaalisista sisämarkkinoista ja ongelmista, joita liittyy digitaalisten sisämarkkinoiden täydentämisessä. Ja näemme tämän hätänumeron 112 tapauksessa esimerkin siitä, miten kuluttajat yli rajan, kun matkustavat ulkomaille lomalle, toivottavasti harvoin, mutta kuitenkin aika ajoin saattavat joutua tilanteessa jos tarvitaan apua. Ja viime kädessä törmäävät vanhoihin jäsenvaltioiden rajoihin. Ja yksi yksi kaksi, joka vieläkään ei ole käyttävissä kaikissa jäsenvaltioissa niin kuin kuluttajien kannalta olisi edullista. Ja tämä on asia, jossa pitäisi herättää painostusta. Ja komissiosen Haan pyytäisin teitä auttamaan siinä, että jäsenvaltiota edelleenkin painostetaan siihen, että nämä esteet, joita edelleen on olemassa sisämarkkinoilla tässä kysymyksessä mahdollisimman pikaisesti purettaisiin ja edistettäisiin sitä, mitä kollega Takkula sanoi, että viime kädessä on mahdollista ennen kaikkea ajattelen sitä, että sopeutetaan tätä eri kieliin myös, että huomioon soittajien eri kielet. Meillä on tällä järjestelmä, joka on sellaisten kuluttajien käytössä, jotka hallitsevat sen kielen, jota kussakin jäsenvaltiossa puhutaan pitkällä tähtäyksellä. Tämä ei voi olla systeemi, joka voi olla meidän kaltamme tyydyttävä. Enkä usko, että e-call-järjestelmä joka on järjestelmä, joka koskee henkilöautoja, voi tulla aika pitkällä aikavälillä olemaan sellainen, joka ratkaisee tämän. Tässä on täysivaltainen ponnisteluja. Kiitoksia ja sitten sen aloittaa SND-ryhmästä. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Puhemies, kiitoksia puheenvuorosta. Puhemies, arvoisat kollegat, hätä numero 112 on yksi kaikkein tärkeimmistä eurooppalaisista aloitteista. 112 on ilmainen numero kelle tahansa hätäpuhelintekijälle kaikkialla Euroopassa, vaikkakin numero kuuluu lainsäädäntöömme huolimatta edustajilta tarjoaa vieläkin on esteitä sille, että sitä käytettäisiin. Ongelmana on riittämätön täytäntöönpano direktiivin kohdalla ja komissio ei ole tässä edistynyt. Mainitsen tässä pari erityisseikkaa, vaikkakin 26 artiklassa direktiivissä takaa esteettömän yhtäläisen pääsyn myös vammaisille kansalaisille, niin vuonna 2013 voi vain tehdä äänipuhelimia yleensä, puhelinsoittajaa yleensä. Vai muutamissa maissa voidaan vammaisetkin voivat toimia e-call, automaattinen avunsaanti esimerkiksi liikeonnettomuuden sattuessa. Sen, pitäisi tulla toi, sen piti tulla jo viime vuonna voimaan, mutta se on riippuvainen siitä, että 112-järjestelmä toimii kunnolla. Siksi haluaisinkin tietää, miten komissio aikoo edistää kunnollisen infrastruktuurin aikaansaamista niin, että hätäpuheluita voidaan ottaa vastaan ja ryhtyä toimeen. Kiitos sitten Benion liberaaliryhmästä. Thank you. Uh- Kiitoksia. Monetko Euroopan kansalaiset, myöskin brittikansalaiset, tietävät, että missä tahansa he ovat EUn alueella, heidän pitäisi voida hätäpalvelut käyttöön soittamalla 112 numeroon, siis pitäisi. Se on yksi konkreettisia välineitä, joita kansalaisten käyttöön on annettu, ja se voi suojella ja auttaa heitä, kun he matkustavat Euroopassa ja jopa pelastaa henkiä tietyissä tapauksissa, mutta tietoisuuteen liittyy suuri kysymys. Kansalaiset eivät yksinkertaisesti tiedä tästä palvelusta. Lisäksi on suuri ongelma, joka liittyy jäsenvaltioihin ja täytäntöönpanoon. Komissio on käynnistänyt 17 rikkomusmenettelyä 15 maata maata vastaan, koska saatavuuteen liittyy ongelmia, sijaintipalvelut ovat olleet puutteellisia tai 112 puheluita ei ole hoidettu oikealla tavalla. 112 numero on tärkeä, jos haluamme kehittää e-call-järjestelmää, kuten Senalava totesi. Se on asennettu autoihin ja jos esimerkiksi onnettomuus tapahtuu, niin se käynnistyy. Ja meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot parantavat 112-palvelunumeron käytettävyyttä, jotta tällaisia autojen automaattipuheluita voidaan hoitaa ja kuten aikaisemmin olen todennut, ennen kuin siitä tulee pakollista kaikkiin uusiin autoihin. Lisäksi sitten nämä mobiilikattavuus. Näitä matkapuhelun puheluita on voitava tehdä 112-numeroon, niin täytyy sitten esittää komissiolle kaksi kysymystä. Ovatko jäsenvaltiot todellakin tehneet järjestelmistä valmiit hoitamaan 112-puheluita ja e-call-puheluita? Ja lisäksi, kun katsotaan, kuinka valtavasti leikkauksia on tehty verkkojen Eurooppa-ohjelmaan, Millaisia, komis- ohjelmia, millaisia suunnitelmia komissiolla on tämän suhteen erityisesti maaseutualueella? Siellähän tiedämme, että tällä hetkellä matkapuheluiden kuuluvuus on hyvin satunnaista. Ja tämä nyt ei lisää ihmisten luotettavuutta, koska monilla alueilla matkapuhelimia ei kerta kaikkiaan voi käyttää. Eh, Kiitoksia. Sitten Duhan vihreistä. Euh, Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission, se on hiukan vaikea ymmärtää, miten joillakin alueilla edetään kovaa vauhtia painetaan tavallaan kaasua budjettikysymyksessä esimerkiksi, ja silloin painostetaan jäsenvaltiota tehokkuutaan, tehokkuuteen. Mutta tässä kysymyksessä en kyllä voi tajuta, miksi näin monen vuoden jälkeen vieläkään ei ole päästy pidemmälle. Ihmiset eivät ihmisten pitäisi, vain yksin neljästä kansasta tuntea tämän numeron. Te ehdotte joitakin äh, mahdollisuus, mahdollisia reittejä, ensinnäkin miten voitaisiin toimia tavallaan ähm, poikkitieteellisesti tässä, jotta asiat etenisivät. Täällä otettiin esille jotakin esimerkkejäkin, mutta voisitte myös kertoa, riippuuko tämä ongelma jäsenvaltiosta, josta sieltä löytyy, niin sanokaa se suoraan niin, että mekin voimme sitten painostaa omissa maissamme siitä, että on tarvetta edistyä joissakin kysymyksissä, jotka ovat hiukan ongelmallisempia. Sitten kolmantena asiana mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että aikana, jolloin teknologia tällä vuosituhannella on näin pitkällä, niin me emme sitten kuitenkaan täällä Euroopassa pysty hankkimaan sellaista numeroa, joka tunnetaan, joka toimii meidän alueellamme. Tämä on mahdoton asia hyväksyä, että pitää todellakin alkaa todella painostaa komission suuntaan muun muassa, jotta saadaan tuloksia ja nopeasti enemmänkin kuin nämä suoritusindikaattorit, mutta todella tarvitaan yhteistyötä eri pääosastojen välillä komissiossa, että joidenkin vuosien kuluttua lopultakin tämä numero on kaikkien kansalaisten käytettävissä. Kiitoksia sitten Harbour EKR-ryhmästä. Uh, thank you very much, madam. Kiitos puhemies. Tavallaan on jälleen kerran pettymys se, että parlamentin täytyy jatkaa komission painostamista tässä kysymyksessä. Pidän arvossa sitä, että kollegat ovat tehneet työtä tämän asian parissa mutta kun on ollut esittelijänä yleisessä palveludirektiivissä, joka hyväksyttiin vuonna 2002, jossa vaadittiin sitä, että pantaisiin täysin toimeen 112 mukaan luettuna myöskin soittajan paikantamisautomatiikka. Tuo mietintö, niin sen kautta myöskin vuonna 2008 tein mietintö, joka liittyy siihen, että ylipäätään uudelleen käsiteltäisiin tätä yleisessä palvelua ja myöskin herra Schwabin mietintö, joka liittyy samantyyppiseen aiheeseen. Herra puhemies, minä haluaisin puhua erästä asiasta, josta kollegat ovat puhuneet, nimittäin kysymys, joka liittyy siihen, mikä on soittajan paikallistamistieto, joka on fantastinen mahdollisuus saada lisätietoa, joka auttaa ihmisiä, jotka ovat hätätilanteessa. On todellakin ratkaisevan tärkeää e-call-palvelujen osalta, josta herra puhui aiemmin, ja tämä määräys oli selkeästi jo vuonna 2002 vaatimus. Jäsenvaltioita pyytettiin luomaan yhteinen tekninen standardi luotettavaa, nopeaa ja täsmällistä tiedonkeruuta varten, mutta tätä ei vieläkään ole. Ja me tiedämme, että teknologia on jo olemassa. Joten minä vaadin, että komissio nyt ryhtyy toimeen asioissa, jotka liittyvät soittajan paikallistamistekniikkaan. Se on myöskin e-call-järjestelmä niin pikaisesti kuin mahdollista. Me emme hyväksy mitään viiveitä enää. Thank you, colleague Harbour. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Anderson Guesta. Uh, we need to be able to give... Niin, meidän täytyy antaa 112 numerolla sitä näkyvyyttä, jota se tarvitsee, ja haluaisimme kysyä komissiolta, mitä vielä voitaisiin tehdä. Vaikka Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslausuman vuonna 2011 koskien 112 hätänumeroa, ja siinä haluttiin parempaa täytäntöönpanoa ja puhelinnumeron näkyvyyden edistämistä, niin kuitenkin täytäntöpano on ollut riittämätöntä ja epätasaista eri jäsenvaltioissa. On ikävä, että eurobarometri tutkimuksissa vain noin neljännes vastaajista tiesi, että 112 on hätänumero, johon voi soittaa kaikkialla Euroopassa hätätapauksissa. Ja omassa maassani Irlannissa vain 14 prosenttia kansalaisista, kun heiltä kysyttiin tätä, sanoivat, että he ovat saaneet mitään tietoa tästä numerosta huolimatta siitä odotuksesta, että jäsenvaltiot ja hallitukset tiedottavat kansalaisiaan tämän numeron olemassaolosta. Tämä on yksi alhaisimpia tasoja Euroopassa, mutta monissa muissa maissa tilanne on lähes yhtä huono. Nyt kun lomat ovat lähestymässä ja miljoonat eurooppalaiset matkustavat ulkomaille perheidensä kanssa, vanhojen ja nuorten, niin on tärkeää, että 112-numero on erittäin keskeinen ja meidän täytyy edistää sitä enemmän. Itse käytin 112 numeroa äskettäin, kun halusin lisätä tätä tietoisuutta asiasta, mutta olen myöskin huolissani, kuten Hall, kun hän puhui siitä, kuinka tärkeää on se, että kaikilla on yhtäläinen käytettävyys 112 numeron osalta, esimerkiksi kuulot, kuulovamaiset ja kuulot myöskin. Kiitoksia ja sitten muut puhujat. Ja ensin Tunen Hornstein olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo. E, dane europejskie są właściwie... Kiitos. Eurooppalainen tietona heikolta, kun puhutaan liikenneonnettomuuksista, osataan, että 40 000 eurooppalaista kuolee tie, maantieliikenneonnettomuuksissa ja arvioidaan että 50 000 ihmistä kärsii vakavia vammoja. Liikenneonnettomuudet olivat neljäksi merkittävin kuolinsyy vuonna 2012, mutta odotetaan vuoteen 2020 mennessä ne tulevat olemaan kolmanneksi suurin kuolinsyy. Tämä on ikävää tietoa nyt kun ihmiset ovat taas lähdössä lomamatkoille. Numero 112 toimiessaan kunnolla voisi säästää satoja ihmishenkiä. Ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat puhuneet ennen minua, jotka ottivat tämän esille. Olen iloinen aloitteista, joka liittyy e-calliin ja jonka Euroopan komission käynnistä e-call voi säästää henkiä. On arvioitu, että 3000 ihmistä ainakin vuodessa voisi pelastaa tätä tuota kautta, mutta se ei toimi, jos se yksi kaksi toimi kunnolla. Kaikkien täytyy tuntea tämä numero, sillä täytyy olla eurooppalainen kattavuus. Meille tänään tämä on äärimmäisen tärkeää. Kiitokset Tarabella. Puhemies, arvoisa komission jäsen. Kaikki kollegat puhuvat samansuuntaisesti, kaikki tietävät tilanteen. Numero, tie, numero ei toimi, se jotenkin mateleis ja tarvitaan täsmällisiä tietoja sijaintipaikasta, soittajan sijaintipaikasta täällä on määritelty. Järjestelmä toimii epätäydellisesti monissakin maissa. Toisin kuin eurooppalainen hätäviestijärjestelmä, kaikki on kuitenkin siellä edennyt paljon nopeammin. On ollut komission järjestämä työryhmä. Näin ei ollenkaan ollut kahden kohdalla, koska emme päässeet edes näihin kokouksiin ja sitä paitsi järjestettiin Brysselissä silloin, kun me olimme täällä Strasbourgissa. Edelleen voin esittää jotakin kysymyksiä. Ensinnäkin te pyytäisin teiltä Onko komissiolla jotakin peiteltävää, mitä tulee 112, kun ajatellaan vähäinen edistys tässä asiassa? selvästikin vuosittainen budjetti, joka liittyy Euroopan hätänumeroon verrattuna hätävesijärjestelmään, on erilainen. Myös rakenne joka on käytössä, jotta voidaan edistää yhteistyötä eri komission pääosastojen välillä tässä aiheessa. Ja vielä sitten talousarvio, joka joka vuosi annetaan kaksi hankkeelle Tämä on symboli, selkeä symbolijärjestelmä ja se voisi, voisi auttaa ihmisenä näinä vaikeina aikoina, kun ihmiset tuntevat epäluottamusta EUta kohtaan. Tässä olisi hyvä esimerkki siitä, mitä voitaisiin käyttää hyväksi ja näyttää, että Eurooppa on plussaa kaikille kansalaisille ja se hyödyttää erityisesti silloin, kun ollaan vaikeissa hätätilanteissa. Tämä on todellakin sellainen asia komission jäsen, johon, jossa pitäisi kiirehtiä. Toivottavasti voitte antaa meille rohkaisevia tietoja asian etenemisestä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi Haakin. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Artikla 263 yleisten palveluiden direktiivistä toteaa, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että puhelut eurooppalaisen hätänumeroon 112 täytyy hoitaa kunnolla sillä tavalla, joka parhaiten vastaa kansallista toimintatapaa. Kansalaisten on tunnettava olonsa turvallisiksi, kun he soittavat 112 numeroon, koska kyse saattaa todellakin olla elämästä ja kuolemasta. Siksi meidän voitava taata palvelun laadukkuus, ja ainoa tapa, jolla voidaan taata tämä laatu, on se, että kerätään tietoja ja julkistetaan nämä tiedot tästä toiminnasta. Ja kysyisin komissiolta, ovatko komissio tai jäsenvaltiot keränneet tietoja siitä ajasta ja tehokkuudesta, joka liittyy 112-puheluiden käsittelyyn ja muihin kansallisiin hätänumeroihin kussakin jäsenvaltiossa. Miten komissio aikoo varmistaa, että nämä vertailut näiden puheluiden käsittelystä verrataan, että miten niitä verrataan kansallisiin hätänumeroihin. Ja ne tiedot, mitä meillä on käytössä, niin onko tämä toimintatapa ollut riippumatonta, kun on vertailtu näitä tietoja, ja missä näitä oleellisia tietoja on julkistettu? Tarkin Kiitoksia, ja seuraavaksi Koh. Kiitos, hyvät kollegat Oletteko te henkilökohtaisesti kokeneet shokkitilan, kenties vakavan onnettomuuden seurauksena tai hengenvaarallisen tilanteen seurauksena? Silloin varmastikin muistatte, että tuona hetkenä eivät nimet ja tärkeät puhelimerot tule mieleen. Juuri loma-aikana, jolloin miksi britti on lomalla Puolassa tai latvialainen lomalla Etelä-Ranskassa, on kysymys siitä, onko Euroopan kattoiva hätänumero erittäin tärkeä ja toimiko tuo numero. Jokaisen pitäisi tuntea tuo numero. Kun Euroopan sisämarkkinat kehittyvät, voi tällainen tilanne syntyä kaikkialla ja siksi on tärkeää, että yhtenäinen hätänumero 112 on olemassa. Se on tärkeää. Juuri ajatellen sähköisen eh, hätäsoiton e-call toimeenpano, johon kaikki jäsenvaltiot ovat, jonka kaikki ovat sitoutuneet, on tärkeää ja siksi tätä varten on myös tärkeää se, että on yhtenäinen hätänumero. Siksi Euroopan parlamentti mietinnössään e-callista totesi, että se perustuisi hätänumeron 112. E-call on palvelu, joka on perustavanlaatuinen palvelu ja myöskin valtiollinen tehtävä. Ja se merkitsee sitä, että on varmistettava se, että se toimii kattavasti ilman kustannuksia. Jäsenvaltioilla on tarvetta todellakin parantaa hätäpalvelukeskuksiaan ajatellen sekä tietokoneita että ohjelmistoja niin, että päästään perustalle, joka toteuttaa 112. Komissio, mitä te teette tässä, että tapahtuu toimintaa? Kiitoksia. Ja sitten Ertu. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Jo 1991 vuonna jäsenvaltiot sopivat, että olisi yhtenäinen eurooppalainen hätänumero. Ja kaikesta huolimatta, vaikka tästä on jo kulunut paljon aikaa, niin alle neljännes Euroopan kansallista tietää, että tällainen yhtenäinen hätänumero on olemassa. Tilanne täytyy saada muuttamaan. Esimerkiksi Italiassa vain 5 prosenttia ihmisistä tietää, että tällainen numero on. Esimerkiksi Puolassa puolet kansalaisista tuntee numeron. Meidän täytyy muuttaa nyt ensinnäkin sitä, miten nämä sijaintitiedot paikallistaan. Ja sitten täytyy varmistaa, että myöskin ulkomailla siellä saattaa olla hätätapauksia ja ymmärtämisvaikeuksia, niin silloin pitää olla automaattinen sijaintitietojen tarkistusjärjestelmä. Ja me olemme käsitelleet myöskin näitä e-call-kysymyksiä, joka halutaan saada päätökseen. Eurooppalainen tele- ja viestintäkonferenssi vasta vuoden 2014 vuoden lopussa tekee tästä asiasta ehdotuksen. Ja miten sitten vuoden 2014 loppuun asti toimitaan ja milloin komissio oikeastaan pystyy sitten etenemään järkevästi tässä asiassa? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Eli mitä komissio tekee asialle ja miten se aikoo toimia tällä saralla? Kiitos. Kiitoksia sitten Galpelts. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, haluan kiittää tiedonannosta ja siitä, että pidätte tärkeänä tätä kysymystä, että pelkästään teoreettisesti, vaan myöskin käytännössä, niin että haluatte tarkastella asiaa jatkuvan keskustelun puitteissa niin, että tämä hätänumero todellakin voi perastaa henkiä ja miten se toimii käytännössä. Minäkin haluaisin omista kokemuksistani kertoa. Vuonna 2006 Unkarissa otettiin käyttöön tämä numero ja 2012 vuodesta lähtien on käytetty 12 miljoonaa siihen tarkoitukseen, että lopetetaan aiemmat numerot tai poistetaan ne järjestelmästä niin, että tämä numero todella voi täyttää tarkoituksensa. Minusta nämä tavoitteet ovat sellaisia, että ne pitäisi olla yhteisiä. Olen yhtä mieltä herra Haverin kanssa. 2000-luvulla ei ole hyväksyttävää se, että voisi tämä järjestelmä toimia ilman yhteistä eh, ohjelmissa taustaa järjestelmä, joka ei varmista sitä, että voidaan miksi paikallistaa soittajat. Tarvitaan yhteistoimintaa jäsenvaltioiden kanssa ja täytyy huolehtia siitä, että jokaisella kansalaisella, joka on vammainen tai joka on muuten on vaikeassa tilanteessa, että hänkin voi käyttää tätä numeroa ja haluaisin myöskin sanoa teille, herra jäsen, että minun kokemukseni eivät ole kovinkaan myönteisiä. Olen kokeillut numeroa joissakin jäsenvaltioissa ja tämä numero toimii poikkeavalla tavalla, mikä ei ole hyväksi tällaisessa tilanteessa, on tarvetta saada aikaan yhtenäistämistä, sen pitäisi olla tavoite. Minusta tämä keskustelu on hyödyllistä, on hyvä, että käydään tätä keskustelua. Tämä tavoite on tärkeä. Jokainen edustaja sanoo, että odotamme komissiolta, että tämän numeron tunnustet, numero tunnustetaan, että se, se, sitä tiedetään enemmän. Ja siksi on tärkeää, että lisätään tietoisuutta tästä järjestelmästä Tämä ei ole mitä, jotain, mikä pitäisi tapahtua kaukaisessa tulevaisuudessa. Tämä pitää varmistaa lähitulevaisuudessa. Me olemme valmiita tähän yhteistyöhön ja odotamme, että komissio nyt tekee tässä suuntaa antavaa työtä. Kiitos. Thank you, Mrs. Galpels. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Weidenholzer. Hätänumero 112 on erittäin myönteinen saavutus. Se on maksuton ja se koskee koko EUn aluetta. Se on menestystarina, mutta ikävä kyllä numeroa ei tunneta. Ja kollegoiden keskuudessa olen tästä keskustellut. Kaikki eivät pysty sitä käyttämään, esimerkiksi ihmiset, joilla on vammoja. Ja se on myöskin symboli siitä, kuinka kyvytön Eurooppa on ratkaisemaan ongelmia. En ymmärrä, miksei ole mahdollista saamaan aikaan yhteistä hätänumeroa. Tämä saattaa tosiaan symbolisoida sitä, että me voimme saada yhdessä jotain aikaan. Ja siksi olisi erittäin tärkeää, että tämä vihdoinkin saataisiin toimimaan. Kiitos sitten Kadek. Puhemies, hyvät kollegat, Kukaan meistä ei koskaan olisi joutunut sellaiseen tilanteeseen, että on hätätilanteessa ulkomailla ja miettii, mihin oikein pitäisi soittaa. Eurooppalaiset ovat yhä enemmän liikkuvia mantereilla, siksi pitäisi lopettaa tällainen ongelmallinen tilanne. 112 on vastaus tähän ongelmaan ja tilanteeseen. Toisin kuin Espanjassa ja Suomessa ja Puolassa, niin tätä, tätä tätä numeroa pitäisi käyttää kaikkialla muuallakin. Se on ilmainen numero ja tämä tietysti on huomattava etu, kun tiedetään, että roomien maksuta ovat aina ongelmana, kun matkustaa Euroopassa. 112 on konkreettinen hanke, joka auttaa suuresti elämää kohta on vaalit ja siksi pitää alkaa tiedottamaan tästä aloitteesta. Se on todella hyödyllinen kansalaisille. Yksi yksi kahta ei pidä käyttää vain virkamiesten kohdalla, jotka tekevät työtä Brysselissä tietysti tuntevat tämän numeron. Siksi olisi hyvä ja kiinnostava hanke, jos komissio laatisi laajan tiedotusstrategian erityisesti nyt kesäaikana, jotta voitaisiin levittää tietoa numerosta. Hätänumero tässä muodossa tarvitsee vielä parannuksia. Se seikka, että voidaan saada vastaus vain muutamalla eurooppalaisella kielellä. Se todellakin estää numeron tehokkuutta. Tämän tyyppiset tilanteet syntyvät pääasiassa usein tilanteessa, jossa vaaditaan monikielisyyttä. Sitten sijaintitietoja voitaisiin parantaa soittajan kohdalla. Noita soittoja tulee noin 6 miljoonaa vuodessa ja paljon menee aikaa hukkaan, kun pyritään paikallistamaan henkilö, joka on soittanut. Joskus on kyseessä ihmishenki, ei ole aikaa hukattava. Nyt pitää todellakin toimia tehokkaasti ja antaa estetön pääsyn numeron ja varmistaa, että myös kuurot ja mykät pystyvät käyttämään tätä hätäpalvelua hyväkseen. Jotkut maat ovat ottaneet käyttöön tällaisen hätäviestijärjestelmän, mutta tätäkin järjestelmää kannattaisi, kannattaisi ottaa käyttöön laajemmin. Ja lopuksi meillä on hyvin, asiat täällä Strasbourgissa ja siksi vetoankin, että pysymme täällä jatkossakin. Kiitoksia, että alkaa menet ilman puhujalistaa. Ja Hvala lepa, predsedujoča. Za državljani veliko... Kiitoksia, puhemies. Jotta voimme olla yhteydessä kansalaisiimme, yleensä käytän sosiaalista mediaa, joka on aika kätevä, mutta olen kysynyt heiltä tästä hätänumerosta 112. Olin aika yllättynyt, kun huomasin, että sain paljon vastauksia Joten minusta tuntuu, että Sloveniassa, josta tulen, siellä tunnetaan tämä numero. Siellä kirjoitettiin hyvin paljon kokemuksista, kun oli soittanut tähän numeroon, ja nämä kokemukset ovat pääasiallisesti hyviä. Eli olen samaa mieltä kollegoideni kanssa ja pyytäisin, että komissio laatii toimintasuunnitelman, joka sisältää kaikki toimet, joiden avulla voidaan parantaa 112-numeron käytettävyyttä ja myöskin täytyy lisätä tietoja jotka helpottavat sijaintitietojen paikallistamista ja erityisesti siitä pitäisi tehdä käyttäjystävällisempi vammaisille. Ja monikielisyys on myöskin tärkeä tässä kysymyksessä. Meidän ei pidä rajoittaa kielten käyttöä ja turvallisuutta ei pidä myöskään rajoittaa. Kiitos. Kiitoksia sitten Matula. Mulțumesc. Există evident multe deficiențe. Kiitos puhemies, on paljon puutteita edelleen tämän eurooppalaisen hätänumerojärjestelmän toiminnassa. 27 prosenttia Euroopan kansalaisista vain tuntee ylipäätään tämän numeron. Tarvitaan kaikesta tiedotuskampanjasta tarvitaan jotain todellista toimintaa. Pitää kysyä sitä, minkälaisia ovat nämä tiedonlevittämisjärjestelmät. Toinen huolenaihe on sitten paikallisjärjestelmän toiminta – se myöskin, miten vammaiset henkilöt voivat käyttää tätä tai kuulovammaiset on hyvin tärkeää. Ja signaalien tunnistus silloin, kun on kysymys eh, edistetyistä alueista, on sinänsä eh, oma ongelmansa alueella, jossa ei ole teitä. Siksi että edellyttää sitä, että, että paikalliset alueelliset viranomaiset etsivät todellisia vaihtoehtoja tällaisia hätätilanteita varten. Myöskin rajat ylittävä toiminta vaatii parantamista. Kiitoksia. Sitten Brendergast. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Kuten toiset puhujat tänä aamuna, niin meillä tosiaan on ongelmia, jotka liittyy 112 numeron tunnettavuuteen monet tilanteet vastasivat väärän numeron, kun heiltä kysyttiin, mihin numero pitää soittaa häntä tapauksessa. Vaikka viime vuosina tietoisuus on lisääntynyt, niin meidän täytyy lisätä tietoisuutta tästä mahdollisesti hengen pelastavasta hätänumerosta, varsinkin kun yhä useammat nuoret matkustavat ja opiskelevat muissa maissa. Eli komission pitää puuttua toimen täytäntöönpanoon ja ottaa huomioon kaikki mahdolliset käyttäjät. Ja myöskin matkapuhelinten käyttö esimerkiksi maaseutualueella on hyvin vakava ongelma. Ja toivon ja haluaisin kunnioittaa Seilalovaa hänen tekemästään työstä liittyen näihin autojen automaattisiin puheluihin onnettomuuksissa ja pyytäisin, että komissio toimii näiden päätelmien pohjalta. Kiitos. Kelly. Kiitoksia seuraavaksi Kelly. Puhemies, Tämä on kiistatta tärkeä kysymys erityisesti ihmisille, jotka matkustavat ja joilla ei ole ehkä mitään ystäviä ja sukulaisia paikan päällä. Siksi he voivat soittaa tähän numeroon, jos ovat vaaratilanteessa ja siksi on erittäin tärkeää että enemmän huomiota kiinnittäisin tähän numeron sen toimivuuteen. Ja olen tyytyväinen siitä, mitä komission jäsen Haane kertoi siitä, mitä hän tekee ja aikoo tehdä, jotta kiinnittäisin enemmän huomiota 112 hätänumeroon. Tärkeä asia. Sen lisäksi, mitä Diana Hall sanoi, meidän pitää levittää sanaa niin, että se on myös vammaisten käytettävissä, siis järjestelmä pitää muuttaa niin, että myös esimerkiksi kuurat pystyvät käyttämään tätä. Sitten eh, Hannu Takkula sanoi, että olisi hyvä, että käyttäisin Saksaa, Ranskaa, Englantia ja ehkä voitaisiin laajentaa kieliryhmää jatkossa. Kiitos sitten Toire. Presidentin ja eh, komissaar. Puhemies, hyvä komission jäsen. Hätänumero 112 voi pelastaa ihmisenkiä. Onneksi meillä on nyt huomattavaa liikkuvuutta. Matkustelmahdollisuus tekee sen mahdolliseksi. Haluaisin kumpua läheisyysperiaatteeseen. Kysymys kuuluu, miksi Euroopan unionin pitäisi hoitaa tämä? Jäsenvaltiot ovat, olisivat voineet jo aikaa sitten parantaa tämän toimia, mutta näyttää siltä, että se ei toimi. Tämä on aika heikko esitys, että jäsenvaltiot eivät tätä yksin saa aikaan. Minusta ajattelen kansalaisten oikeuksia, ajattelen hätätilanteen osalta tämä numeroiden käyttö on tärkeää, että ottaisiin käyttöön tämä numero, mutta tässä EU pitäisi nyt ryhtyä toimiin siksi, että jäsenvaltiot eivät yksin saa tätä aikaiseksi. Tämä on kansalaisten etujen mukaista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Hanslik. Kiitoksia, puhemies. Tänään puhutaan ei välttämättä sääntelyn puutteesta, vaan täytäntöönpanon puutteesta. Vuosi on kulunut siitä, kun hyväksyttiin parlamentin päätöslauselma, mutta edelleen on huomattu, että monet eurooppalaiset eivät vieläkään tunne 112 hätänumeroa. Ja ne, jotka tuntevat numeron, huomaavat, että se ei välttämättä toimikkaan kunnolla. Ja kun sinne soitetaan, he saavatkin toisen numeron, mihin pitää soittaa, eikä apua. Eli millaisia konkreettisia toimia voitaisiin toteuttaa ja milloin erityisesti kun ajatellaan tätä käänteistä 112-järjestelmää, jotta voidaan ilmoittaa kansalaisille esimerkiksi lähestyvästä luonnonkatastrofista. Tällä viikolla hyväksyttiin päätöslausuma, joka liittyy tieturvallisuuteen, ja totesimme, että e-call-järjestelmä autoissa on tärkeä, ja nyt palaan taas tähän 112-numeroon. Sen avulla pitäisi ilmoittaa oikeille tahoille onnettomuuksista ja toimia nopeasti, mutta meidän täytyy panna täytäntöön 112 numero ensin. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen, mutta entä sitten täytäntöönpano? Voisiko kommentoida, komissio kommentoida tätä vähän? Kiitos. Kiitos sitten Obermeier. Kiitos puhemies. Pohjimmiltaan eurooppalainen hätänumero on hyvin käytännöllinen ratkaisu, mutta puute sen tunnettavuudessa – tekee kuitenkin välttämättä, että edelleen on kansalliset hätänumerot ja siksi onkin tärkeää, että lisätään tehokkuutta siinä, miten välitään eteenpäin tulevat puhelut ja jokaisessa jäsenvaltiossa EU:ssa pitäisi saada aikaan yhtäläistä nopeutta ja ammattitaitoisuutta siinä, miten näitä soittoja välitään eteenpäin. Se on välttämätöntä hätätilanteissa. On tärkeää, että komissio on yleisten ehtojen kautta jo puuttunut ensimmäisessä jäsenvaltiossa, pystynyt muassa Itävallassa häiritsemään hyvin toimivia järjestelmiä, sanotaan kaaosta. Kun ajatellaan tehokkuuskriteereitä, jotka liittyvät palveluketjuun, silloin kun pyritään arvioimaan jotakin niin, että pyritään saman aikaan tuloksia, siis sella, että saadaan aikaan Euroopan laajuisia pistokokeita, ja silloin pyrittäisiin myöskin sitten tätä kautta esittämään kommentteja, jotka ovat rakentavia sen sijaan, että aina pyrittäisiin säätelemään asioita. Silloin kansalaisten kautta voitaisiin saada aikaan tämä yhtenäinen numero. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja, Borge. Bardzo, bardzo dziękuję. E, kwestia e, numeru 112 jest... Kiitoksia, puhemies Hätä numero 112 on luottamuksen kysymys yhteisessä Euroopassamme aikana, jolloin ei ole rajoja, monet ihmiset liikkuvat paljon. Turvallisuuskysymys on aivan ratkaisevan tärkeä myös tässä tilanteessa. Tämän takia, kun asetus on jo olemassa, meidän pitäisi paremmin täytäntöpanna sitä käytännössä. Meidän pitää valvoa, kuinka tämä toimii erityisesti jäsenvaltiotasolla ja tarvitaan myös parempaa koordinaatiota. Edelleen pystyy, pitää pystyä reagoimaan myös monikielisesti, koska nyt on hyvä tilaisuus äh, siis äh, hätätilanteessa tarvitaan nopeasti apua. Aikaa ei ole hukattavana, siksi sijo- sijaintitiedot täytyy saada luotettavalla tavalla. Ja edelleen tätä, tästä pitää tiedottaa paremmin, ihmiset pitää tuntea numero paremmin. Meillä pitäisi olla myös tällaisia äh, operaattorit, jotka tiedottavat 112 numerosta. Tämä olisi ilmaista mainontaa tälle numerolle ja myös kansalaisille kerrottaisiin, kun he ylittävät rajojaan. Kiitos, komission jäsen Haan. Kiitos puhemies. Kiitokset arvoisille jäsenille siitä, että edelleen ovat kiinnostuneita eurooppalaista hätänumerosta 112. Komissio on tarkkaavainen ja antaa tukea jäsenvaltioille, kuten aiemmin mainittiin. Me pidämme parlamentin ajan tasalla sitä mukaan, kun asiantuntijat antavat meille EUn laajuisia ratkaisuja, kysymyksiä, jotka otettiin esille, me kehottaisimme myöskin teitä rohkaisemaan jäsenvaltioita varmistamaan sen, että 112 numeron käyttö integroidaan niiden politiikkaan ja toimintoihin. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu suullisesta kysymyksestä on päättynyt, joten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Kammervertin mietintö hybriditelevisio ja pyytäisin, että esit-